Meine sehr geehrten Damen und Herren. Arvoisat naiset ja herrat. Sehr geehrter Präsident. Arvoisa Mongolian presidentti, hyvä Sakia Elbek Droi, minulla on suuri kunnia ja ilo toivottaa teidät tänne Euroopan parlamenttiin tänä päivänä tervetulleeksi. Arvoisa presidentti, maanne Mongolia on pitkän ja rikkaan menneisyyden ja yhteiskunnan maa, mutta se on myöskin nuoren ja vireän demokratian maa. 25 vuotta sitten maassani järjestettiin ensimmäistä kertaa vapaat ja demokraattiset vaalit. Ja viime vuonna te teidän johdollanne kansallisen yhtei, yhteisön hallituksen myötä selvititte monta hankalaa tilannetta. Taloudellinen kestävä kehitys maassanne on fakta ja se nauttii laajaa kansan tukea. Maanne maantieteellinen sijainti kahden suuren vallan välillä, Venäjän federaation ja Kiinan kansantasavallan välillä, ei välttämättä ole aina helppo asia. Me juuri kahdenkeskisissä keskusteluissa me otimme tämän asian esille, mutta sitäkin vakuuttavammat ovat saavutetut tulokset. Ei ainoastaan sen takia, mitä olette niin sanotun kolmansien maiden kanssa harjoitettavan naapuruspolitiikan kautta. Te olette todellinen majakka tällä alueella ja tästäpä syystä Mongolia onkin meille tärkeä ja että Mongolia on seuraavan ASEM-huippukokouksen isäntävaltio. Kesäkuussa 2016 tämä ASEM-huippukokous järjestetään ja silloin voidaan Euroopan ja Aasian välille rakentaa siltoja ja etsiä yhteisiä ratkaisuja monille alueellisille ja globaaleille ongelmille. Ja olen vakuuttunut siitä, että maassanne pääkaupungissa saavutetaan tämän asian tiimoilta suuria saavutuksia. Ja kaikkien nimissä toivon, että siihen mennessä kumppanuus- ja yhteistyösopimus Mongolian tasavallan ja EUn välillä voidaan hyväksyä kaikissa jäsenvaltioissa ja kaikissa parlamenteissa. Arvoisa presidentti, tervetuloa ja nyt saatte puheenvuoron. Herra puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, korkearvoiset vieraat, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa puheeni yksinkertaisella asialla.